päättynyt ja äänestys toimitetaan tänään kello 12. Seuraava esityslistan kohta on herra Schmidtin mietintö verotusta käsittelevä vuotuinen kertomus ja esittelijä saa nyt puheenvuoron neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, minä otin tämän tehtävän esitellä tämä mietintö vastaan hyvin mielelläni. Tämähän on ensimmäinen verotusta käsittelevä vuotuinen kertomus. Ja haluan kiittää varjoesittelijöitä yhteistyöstä. Tämä oli vaikea työ, mutta hyvin tärkeä. Yritin äh, ottaa huomiot, äh, tai huomioon eri puolueryhmien kannat ja olemme saaneet aikaan hyvän yksimielisyyden. Ja toivon, että todella mietintö saa paljon tukea äänestyksessä tänään. Veropolitiikka koskee kaikkia ihmisiä ja herättää paljon tunteita myönteisiä ja kielteisiä tunteita. Ja aina täytyy löytää tasapaino näiden välillä. Tiedämme, ettei tämä kovin helppoa ole. Vuosikymmenien ajan veropolitiikka on pidetty yksinomaan kansallisena toimivaltana, jossa Euroopan unionilla ei ole sormiaan pelissä, mutta tuo aika on nyt ohi globaalistumisen myötä näistä verokysymyksistä on keskusteltava jopa EUn tasolla. Verojen koordinointi ja ehkäpä jopa harmonisointi voi tietyillä aloilla olla tarpeen ja Euroopan unionin rooli tulee tässä olemaan hyvin tärkeää budjettikonsolidointi on äärimmäisen tärkeää, koska tämä talouskriisi on myös verokriisi. Veropolitiikan puutteellinen harmonisointi on johtanut tämän kriisin syvenemiseen ja velkojen takaisinmaksu tulee olemaan hyvin kivuliasta. Se vaatii sitä, että säästetään ja myös lisätään verotusta. Ja me pyrimme tässä mietinnössä katsomaan, miten sisämarkkinoita voidaan parantaa ja Euroopan kilpailukykyä parantaa. Valitettavasti monet yritykset ja kansalaiset edelleen törmäävät veroesteisiin Euroopan unionissa ja nämä esteet on poistettava, jotta saadaan aikaan työllisyyttä sekä talouskasvua ja jotta tähän kyettäisiin, meidän on vähennettävä työveroa ja lisättävä kulutusveroa. Toivon, puhemies, että tämän mietinnön kautta voidaan painostaa jäsenvaltioita hyväksymään komission veroehdotuksia muun muassa yhteisestä ää, ää, yhteisö, yhteisestä yhtiöverosta. Kun katsotaan sitä, että jäsenvaltiossa asuu yhdessä, työskentelee toisessa, niin kaksinkertaista verotusta on vältettävä kaksinkertainen verotus on hyvin vaikea, koska jäsenvaltioiden välisten verosopimusten tulkinnat eroavat usein toisistaan. Ajatellaan vaikkapa italialaista rekkakuskia, joka työskentelee Saksassa ja joka maksaa veroja Saksassa ja Italiassa. Hän maksaa palkkaveroa korkeasti kaiken kaikkiaan 60 prosenttia ja verotaso olisi 25 jos hän maksaisi veronsa vain Saksassa, ja siis Saksan ja Italian välillä on olemassa verotussopimus. Ja viranomaiset ovat todenneet, että esimerkiksi tämä rekkakuskin tilanne on äh, lainvastainen, mutta silti asia ei ole korjattu. EUn yhteinen lainsäädäntö voisi korjata tällaiset vääristymät. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että komissio on antanut tiedonannon äh, kaksinkertaista verotuksesta ja todennut, että toimiin tullaan ryhtymään Veronkierto ja veropako kyllä aiheuttaa miljardien menetykset Euroopan unionille vuosittain. Olen erittäin huolissani siitä, että porsaan reikiä äh, käytetään hyväksi lainsäädännössä. Kansainväliset äh, yhtiöt muun muassa yrittävät äh, välttää verojen maksamista, kiertää verojen maksamista Euroopan unionissa. Ja joka ikinen vero, euro, joka viedään tai jätetään maksamatta, aiheuttaa ongelmia myös tulevaisuuteen. Ja mitä tulee kohtaan 11, niin toteaisin, että siihen on liittynyt tiettyä epäselvyyttä. Alkuperäinen ehdotus tuli muun muassa Baskia, ja Katalaani-kollegoilta. Luen tämän lainauksen, uskoo, että verofederalismi saattaisi olla paras väline alueellisen tason omavastuun saavuttamiseksi ja siksi tämä parantaisi taloudellista tehokkuutta. Tämä oli tosiaan kohta 11 alkuperäinen ehdotusteksti. Kiitos. Kiitokset kollega Schmidt. Vaikka tämä tärkeää olikin, niin yleensä emme voi antaa edes esittelijälle ylimääräistä aikaa. Meillä on tiukka aikataulu. Nyt saa ensimmäisenä Rova Kalpeet. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyértelműen üdvözlendő, hogy az Európai Parlament véleményezi az Európából. Kiitoksia. Voimme tuota, tervetulleeksi sen seikan, että Euroopan parlamentti esittelee mietinnön veropolitiikasta. Mielestäni mietinnössä aivan oikein sanotaan, että veropolitiikan koordinointi on tärkeä koordinoinnin puute. Se, siitä seurauksena on veron kierto tai sen mahdollisuus. Tämä tarkoittaa paljon enemmän, nimittäin, että verotuloista puuttuu miljoonia euroja. Katsotaan sisämarkkinoita, katsotaan yrityksiämme ne eivät ehkä pysty hyötymään kaikista sisämarkkinoiden eduista koska veropolitiikka on jäsenpolitiikan alaa ja siksi niin jäsenpol- jäsenvaltioiden pitäisi tehdä yhteistyötä veropolitiikassa. Näiden verojärjestelmien pitäisi olla avoimia ja verrattavia. Myös veron keruun tulisi olla avointa ja kaikkien näiden strategioiden pitäisi olla verrattavissa jäsenvaltioiden välillä. Euroopan unionin täytyy torjua veron kiertoa ja veropetosta ja myöskin kaksinkertaista verotusta. Meidän täytyy saada koko yhteisö mobilisoitua. Kiitokset. Seuraavaksi kollega El Haradui. Kiitos puhemies. Aivan aluksi haluan kollega Schmidtiä kiittää hänen erinomaisesta mietinnöstään ja erinomaisesta yhteistyöstä. Eurokriisi, velkakriisi, on kyllä saanut meidät kaikki nyt ajattelemaan sitä, miten saisimme taloutemme paremmin integroitua ja myös verotuksen alalla meidän täytyisi ryhtyä toimiin euroalueelle erityisesti ja Euroopan unionin tasolla myös. Minun ryhmäni haluaa rehellistä verotusta, sitä, että veron kiertoa estetään, mutta tietenkin unionin toimiin liittyvät myös kolmannet maat ja niiden toimet. Ja nyt kun meillä on eri EU-jäsenvaltioiden välisiä verotussopimuksia, niin yhteisöllinen lähestymistapa olisi parempi kuin se, että meillä on erillisiä sopimuksia. Onhan nyt jo EUn ja Sveitsinkin välillä sopimus. Meidän täytyisi siirtyä palkkaan palkkojen verottamisesta mieluummin esimerkiksi ähm, ympäristöveroihin, äh, ftt äh, ja äh, kuluttamisen verottamiseen. Kiitos. Kiitokset kollega Herradui. Sitten kollega Bilbao Varandiga. Funcția principală a sistemelor fiscale este de a finanța Kiitos. Kaikkien verojärjestelmien päätarkoitus on maksaa julkisista palveluista. Andika. Siis puheenvuoro on kollega Bilbao Barandikalla. Presidentti. Kiitos puhemies. Haluaisin äh, ilmaista tyytyväiseni siihen, että Euroopan parlamentti antoi tässä nyt äh, tukensa äh, verofederalismille, muun muassa Baskimaan ja Navaran vaatimuksesta, koska näin voidaan lisätä vastuullisuutta mutta Tarvitaan tehokasta veropolitiikkaa tehokkaan talouspolitiikan tueksi. Ja alueet, joilla on jo verotustoimivaltaa, eh, voivat näin ollen eh, saada tätä kautta toimilleen tukea. Me tuemme näin ollen verofederalismia ja mitä tulee tuellemme eh, verotuksen harmonisointiin, toteaisin, että että meidän on muistettava valtiollisten järjestelmien rinnalla myös alueelliset järjestelmät. Esimerkiksi Baskimaassa otettiin käyttöön tiettyjä verokannustimia valtiollisten rinnalla. Ja siksi meidän täytyisi nyt harmonisoida tämä kaikkialla. Kiitos. Kiitokset rouva Bilbao Barandika. Nyt kollega Paska, olkaa hyvä. Kiitos puhemies komission jäsen, olen herra Schmidtin kanssa samaa mieltä, että veronkierto on vakava ongelma EU:ssa. Ja jotain tarvitsisi tehdä veropolitiikan koordinoinnin suhteen. Minusta harmonisointi ei kuitenkaan ole oikea tie. Jäsenvaltiot eivät sitä halua. Mitä me voisimme sitten tehdä? voisimme laatia yhteisten tiedenpitojärjestelmien käyttöönoton puolesta ja standardoinnin, standardoidun laskutuksen kehittämiseksi sellaisen, jota, jonka veroviranomaiset voisivat hyväksyä kaikissa jäsenmaissa. Voisimme myös hyväksyä yhteisestä konsolidoidusta veropohjasta. Uskon, että verotus vielä pitkään tulee olemaan jäsenvaltioiden tehtävää. Kiitoksia sitten herra Luhan. President. Ehm, putem avea o piață unică perfect funcțională. Kiitoksia puhemies. Viiden sadan miljoonan ihmisen EU-ssa me kaikkien tulisi hyötyä eduistaan yhteisön lainsäädännön alaisena. Valitettavasti rajat ylittävää toiminta ei aina ole mahdollista. Se on epäreilua ja se vie pohjaa yhtenäismarkkinoiden periaatteelta. Jotta voisimme lisätä liikkuvuutta EU:ssa, me tarvitsemme erityissääntöjä rajat ylittäville ja liikuville työntekijöille, joka ottaa huomioon eh, erilaiset verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmät eri eh, maissa ja että niiden täytyy tehdä yhteistyötä, parempi yhteistyö veroviranomaisten kesken tulee viemään pois esteet rajat ylittävältä toiminnalta ja luo kansallisia standardeja, joita tarvitaan EU-ssa. Kiitoksia. Kiitokset kollega Luhan. Nyt äh, Flasikova Benova, olkaa hyvä. Súčasná Puhemies. Näinä aikoina talous- ja rahoituskriisi johtaa julkisen selän velkaantumisen kasvuun. Mikä tekee sosiaaliturvasta entistä tärkeämmän. Tehokas verotus on tärkeää, että julkinen hallinta toimisi ja vastaisi kansalaisten odotuksiin. Vaikka julkinen talous on tärkeä, mutta veropäihäjän pitäisi olla laaja ja suurituloisempien pitäisi maksaa enemmän veroa. Vain näin voimme saavuttaa kasvua pitkällä aikavälillä. Siksi meidän täytyy ryhtyä toimiin kierron välttämiseksi ja transparenssin kasvattamiseksi erityisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Feo. Senhor Presidente, como relator sombra do PPE quanto esta matéria, queria começar... Puhemies, EPPn varjoesittelijänä haluaisin kiittää herra Schmidtiä erinomaista työstä. Tämä on aihe, jota mutta usein värittää ideologiset kysymykset. Tässä oli eri vaihtoehtoja, mutta hän sai aikaan laajan yhteisymmärryksen valiokunnassa. Tämä mietintö käsittelee äh, merkittäviä aiheita ja suuria haasteita tulevaisuudessa, esimerkiksi veroharmonisointi, yritysverot tai jäsenvaltioiden keräävät veromäärät talouskriisin aikana myöskin verokilpailu EU:ssa ja EUn ja kolmansien maiden välillä. Nämä ovat erittäin tärkeitä aiheita. Euroopan unionilla täytyy olla kilpailukykyinen verotusjärjestelmä ja tämä on tapa, jolla luodaan hyvinvointia ja saadaan investointeja tänne talousalueellemme, joita me niin kovasti kaipaamme. Kiitoksia. Kiitokset kollega Feijo. Nyt kollega Tikau. Paljon kiitoksia verojärjestelmän tärkein tehtävä on rahoittaa julkisia palveluja, niin koulutusta, terveydenhuoltoa, infrastruktuuria, suojella julkista omaisuutta ja välttää epätasaista jaka- jakamalla tuloja uudelleen. Veropolitiikan pitäisi tukea kasvua ja työpaikkojen luomista, edistää Euroopan kilpailukykyä, vähentää yritysten kustannuksia, erityisesti pk-yritysten, ja Tehokas verojärjestelmä mahdollistaa sen, että julkinen hallinto tekee tekee työnsä ja vastaa kansalaisten odotuksen komission ja valtioiden pitäisi jatkaa yhteistyötä äh, veronkierron ja veropetosten vähentämiseksi, transparenssin lisäämiseksi ja oikeuden, oikeusvarmuuden kasvattamiseksi niin kansalaisten kuin yritysten tapauksessa elektroninen laskuttaminen, ja laskuttaminen osa ratkaisua, yhtäläinen kohtelu paperilaskuilla ja e-laskuilla on merkittävä askel eteenpäin. Dank, Frau Kollegin Kiitokset kollega Tikau. Ja viimeisenä puheenvuoron saa vielä rouva Basescu, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Veropolitiikan koordinaation puute Euroopan unionissa on este rajat ylittävälle toiminnalle ja investoinneille. Näin voi syntyä verovälttelyä, veron kiertoa ja väärinkäytöksiä. Me tarvitsemme verokonsolidaatiostrategian ja näitä veroesteitä täytyisi poistaa, jotta jotta rajat ylittävää liikkuvuutta saadaan lisättyä. Olen tyytyväinen siihen, että komissio on perustamassa työryhmän liittyen kaksinkertaiseen verotukseen. Kaksinkertainen verotus lisää verotaakkaa ja on huono ase- asia Euroopan unionin yritysten kilpailukyvylle. recent, <laughs> Kaksinkertaisen verotuksen välttäminen voi ratkaista osan ongelmista ja tutkimusten mukaan investoinnit voisivat lisätä, lisääntyä 15 prosentilla. Kiitoksia kollega Pasesku. Näin ollaan käyty tämä keskustelu ja viimeisen sanan saa vielä komission jäsen Georgieva. Ähm. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se on nostanut veropolitiikan korkealle asialistassaan, jonka tämän tämä vuotuinen verokertomus esittelee. Ja kiitoksia herra Schmidtille ei vain tästä rakentavasta ähm, äänensävystä, vaan myös siitä, että hän on nostanut standardit hyvin korkealle. Haluaisin kiittää laajasta tuesta komission aloitteille ja nämä arvokkaat ehdotukset, joita on tehty tulevan työmme kannalta. Äh, muutama äh, e- yksityiskohta Ensinnäkin tämänhetkisessä taloustilanteessa EU selvästi tarvitsee enemmän sellaista veropolitiikkaa, joka edistää työpaikkoja ja kasvua. Vuosittaisessa kasviselvityksessä vuonna 2012, johon otettiin käyttöön eurooppalainen ohjauskautta, e komissio ehdotti teki ehdotuksia tämän suuntaisesti. Lyhyellä tähtäimellä verotuksen pois siirtäminen työverotuksesta äh, muille alueille ja turhien menojen karsiminen voi lisätä äh, kasvua. Lisäksi täytyy luoda äh, parempaa veroympäristöä yrityksille ja tässä yhteydessä haluaisin korostaa sitoumustani EUn arvonlisäverojärjestelmään, jossa on selkeät yksinkertaiset säännöt niin, että yrityksillä on helpommin saatavaa ja parempaa tietoa ja luoda eurooppalainen arvonlisäverofoorumi. Se on yksi toimi, jota olemme suunnitelleet uudessa tiedonannossamme uudesta arvonlisäverojärjestelmästämme. Olen myös iloinen tästä yhteisestä yhtenäisestä yhtiöveropohjasta. Tämä ehdotus tuo monia tavoitteita, vähentää hallinnollisia menoja byrokratiaa yrityksille, erityisille pienille yrityksille, jotka toimivat rajat ylittävästi. Se tulee vähentämään syrjintää ja kaksinkertaista verotusta ja tässä yhteydessä tähän yhtenäiseen yhtiöveropohjaan komissio on valmis luomaan riidanratkaisun menetelmän, joka kattaa kaksinkertaisen verotuksen, josta monet puhuivat, mutta komissio ei ainoastaan helpottaa elämää yrityksille ja luomaan etuja niille tämänhetkisessä taloustilanteessa jäsenvaltioiden verotulojen erosion ratkaisu on erittäin tärkeä ja siksi olen iloinen siitä, että saamme tukea toimillemme torjua veronkiertoa ja veropetusta, mutta myös kaksinkertaista verottamattomuutta suurissa yrityksissä, jotka yrittävät kiertää tällä tavoin verotuksen. Vian aloitamme julkisen konsultaation kaksinkertaista verottamattomuudesta, jotta voimme saada selville, kuinka laaja tämä ilmiö on ja yrittää löytää ratkaisuja. Tämän vuoden loppuun mennessä komissio aikoo tehdä kattavan aloitteen, jossa käsitellään lisää kysymyksiä, jotka nostettiin esiin tässä äh, mietinnössä, muun muassa kaksinkertainen verottamattomuus, veropetokset ja verokeitaidet. Ja yritämme myös poistaa rajat ylittäviä veroesteitä kansalaisillemme ja lisätä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä tällaisten esteiden ehkäisemiseksi. Hyvät jäsenet, arvoisa puhemies, kuten näette, komissio on pohtinut näitä asioita ja tämä on linjassa aloitteiden kanssa, jotka on nostettu esiin tässä mietinnössä, joita jäsenet ovat nostaneet esiin. Ja olen erittäin iloinen siitä, että parlamentti on samaa mieltä siitä, että meillä täytyy olla EUn koordinoitu veropolitiikka, jotta voimme päästä pois tästä kriisistä ja saada aikaan paremman tulevaisuuden kansalaisillemme. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau Kommissarin Georgieva. Kiitokset komission jäsen Georgieva. Tämä keskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna kello 12. Seuraava esityslistan kohta on ähm, Eera Ehrenhoiselin äh, esittelemä Ekon hallinnoima EUn humanitaarisen avun varainhoidon valvonta.